No niin, seuraava asia esityslistalla Schmidtin mietintö aiheesta sijoittajien korvausjärjestelmät. Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä Schmidt. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Hyvä komission jäsen. Tässä tapauksessa tarvitsen nyt laajan yksimielisyyden ja siksi omaksun toisenlaisen äänepainon tässä keskustelussa. Haluaisin kiittää komissiota, valiokuntaa, sihteeristöä, esittelijöitä, varsittelijoita hyvästä työstä. Tavoitteena on, ollut saada jotain vaikutuksia. Todellakin tämä on kuluttajasuojaus sijoittajille. Se merkitsee sitä, että asiakkaana saat korvauksen valtiolta tai joltakin laitokselta, jos konkurssitapauksessa et voi käyttää näitä varoja, tai jos on kyse petoksesta tai huonosta toiminnasta tai selvistä virheistä. Sen sijaan korvaus ei koske riskisijointeja esimerkiksi, jos arvo laskee arvoperimarkkinoilla. Rouva puhemies, valiokunnan tarkistusesitykset kohta kohdalta yksi valiokunta haluaa korvauksen olla 100 000 yhden syötön kohdalla ja riippumatta maasta. Se on tärkeää, että on 100 000 euroa, koska on maita jopa, jossa on korkeampi, jossa kuin on 50 Ranskassa ja isossa britanniassa muun muassa. Emme halua korvaustasoa laskea ja heikentää kuluttajasuojaa muissa maissa tai noissa maissa. Sen täytyy olla yhtä korkea Onpa sitten kyse pankkitileistä tai muista sijoituksista. Meidän täytyy myös olla luottavaisia, kun tulevaisuuden yrityksiin sijoitamme. Ja meidän täytyy tuomioistuin osoittaa, että on annettu huonoa neuvontaa. Jos johdetaan harhaan kuluttaja antaa huonoja ohjeita, niin se on hyvä peruste korvauksille. Jos ajatellaan yhteisötysyrityksiä antaa vanhoille ihmisille korkeariskisiin sijoituksiin sen sijaan, että olisi pitkällä aikavälillä. Kolmanneksi, paljonko tästä mieltä täytyy saada aikaan järjestelmä, jossa on riittävästi myös korvauksille varoja. Veromaksuja ei, veromaksun taskuun ei saa mennä jälkikäteen. Siksi me tarvitsemme etukäteen rahoituksen niin, että varoja on, jos konkurssi tulee vastaan. Tavoitetaso on 0,3 eikä 0,5 koko yrityksen varoista. Ja prosessia nopeutetaan niin, että kaikki jäsenvaltiot saisivat täyden rahoituksen viiden vuoden eikä kymmenen vuoden kuluttua. Jos ajatellaan sitten laskelmia, niin sen täytyy potentiaalisen riskiin perustua, joka yrityksellä on. Jos joku ottaa ison riskin, niin sitten se osallistuu vähemmän rahoitukseen kuin toiset. Ja sitten meidän täytyy lainajärjestelmä myös muokata. Komissio on ehdottanut pakollista järjestelmää, että yritykset voivat maiden kesken lainata toinen toisiltaan, mutta meidän täytyy alimitoitettua rahoitusta kuitenkin varoa. Siksi meidän täytyy ei ottaa pakollisia, vaan että kaikki pystyisivät käyttämään tavoitetason osalta tätä. Sitten muistakin maista siirtymäkauden jälkeen voidaan hakea varoja aikaisemmin no kuitenkin tavoitetaso on täytynyt jo saavuttaa rahoituksessa. Viidenneksi valiokunta sitä mieltä komissio selvittää myös yhteissijoitusyritysten asemaa tässä direktiivissä. Kävimme kovaa keskustelua näistä yhteistyöyrityksistä, otetaanko ne mukaan vai ei tämän piiriin. Me olemme sitä mieltä, että tässä täytyy vielä miettiä, katsoa kuinka siinä käy. Emme tietenkään halua mitään Madoff bisnestä enää, mutta olemme sitä mieltä, että komissio on hyvä selvittää vielä hyötyjä ja etuja, otetaanko nämä mukaan tähän järjestelmään niin, että olisi vakuutusperusteisia järjestelmiä. Lopuksi valiokunta haluaa lisätä läpinäkyvyyttä niin, että raportointivelvollisuus tulee maiden tasolle niin, että komissiolle Esmalle täytyy raportoida siitä, miten kansalliset järjestelmät toimivat. Rova puhemies, kun puhutaan sijoittajan se on erittäin tärkeää, jos ajatellaan rahoitusvakautta. Huomenna haluankin selvä viestin parlamentille. Toivottavasti saan tukea äänestyksessä niin, että voimme aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Thank you. Paljon kiitoksia. Seuraavana komission jäsen Barnier. Merci, Kiitoksia rouva puhemies. Haluaisin ensin lämpimästi kiittää Ulle Schmidtiä ja myös talous- ja rahavaliokuntaa valiokuntaa tästä työstä. Tämä viesti, jonka Ulle Schmidt esitteli, menee hyvin selkeästi ja voimakkaasti parlamentilta eteenpäin. Kun ajatellaan tätä investointien, investoijien suojan ja korvausjärjestelmän vahvistamista, tässä meillä on valkoinen kirja näistä vakuutuksista vakuutusjärjestelmistä. Tämä on paketti, jonka komissio, Pariisin komissio on tehnyt työtä jo noin vuoden ajan. Ja tämä on tärkeä vastaus kriisiin, kun ajatellaan näitä yksittäisiä investoijia. He ovat todellakin koko rahoitusjärjestelmän haavoittuvaisin lenkki. Ja kun ajatellaan tätä kriisiä, ei ole kyse ainoastaan siitä, että heitä suojataan, koska ajatellaan kansalaisia ja maamiehiämme, niin on todellakin loogista, että tämä tapahtuu sellaisen järjestelmän kautta, jossa e, tällaisessa ääritapauksessa, kun on kyse petoksesta tai operatiivisista virheistä, niin silloin on olemassa korvausjärjestelmä. Täytyy myös pystyä rakentamaan uudelleen luottamusta rahoitusjärjestelmään. Täytyy myös antaa selkeä asu tälle, selkeä ulkomuoto tälle palvelulle, kun ajatellaan sisämarkkinoiden toimivuutta. Tämä on sellainen ajattelutapa, jonka mukaisesti olemme ryhtyneet uudistamaan tätä vuoden 1997 direktiiviä. Ja tätä täytyykin parantaa ja sitä me tässä juuri teemmekin tänään tässä ja nyt. Hyvät naiset ja herrat, minä olen jo kauan puoltanut sellaista politiikkaa, joka ottaa huomioon ennaltaehkäisevän mm, lähestymistavan ja tämä koskee myös muitakin aloja, kuten mm, ympäristösuojelua. Siellä tarvitaan paljon ennakoivia toimia ja nämä mekanismit ovat sellainen tae, jonka kautta voidaan toimia. Haluan kiittää Olle Schmidtia hänen kunnianhimoisesta lähestymistavastaan tässä mietinnössä kun ajatellaan tätä esirahoitusta ja parlamentin suhtautumista siihen, olemme saaneet komission puolelta hyvin selkeän ja positiivisen viestin. Tämä on ehdoton edellytys sille, että järjestelmä on uskottava. Jos rahaa ei ole, rahavaroja ei ole käytettävissä riittävästi, niin silloin järjestelmän luominen on vaikeaa. Kun ajatellaan sitten sitä, että rahaa tulee sitä mukaan, kun järjestelmää rakentaa, niin se on, saattaa olla harhaanjohtava lähestymistapa. Toinen kohta, herra Schmidt, minä olen myös siinä samaa mieltä, kun ajatellaan tätä 100 000 euron tavoitetta, kuten tekin olette ehdottaneet. Me komissiossa teemme 50 000 euron ehdotuksen, mutta korotus vähimmäiskorvauksen osalta voi olla perusteltu, koska tässä pankkisektorilla riskit voivat olla pienempiä kun ajatellaan näitä tapahtumia, Northern Rock-tapahtumia, mm, Northern Rock-pankin kokemuksia muutaman vuoden takaa, niin tämä ehdotuksenne on aivan paikallaan. Olen myös tyytyväinen siitä, että parlamentti on hyväksynyt tällaisen, rahoitus, tällaisen mekanismin, jonka kautta yhdenmukaistetaan näitä järjestelmän rahoituskeinoja ja että niistä tehdään vastavuoroisia. Keskinäin, siitä tulisi tällainen keskinäinen järjestelmä. Ja sitten on joitakin kohtia, joissa on hieman erilaista lähestymistapaa ja erimielisyyttä komission alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna kun ajatellaan näitä yhteisijoitusyritys kysymyksiä ja niiden kattavuutta. Tämä on hyvin luonnollinen lähestymistapa. Te halusitte lykätä tiettyjä toimenpiteitä siinä. Minä toivoisin, että sitä voistaisiin vielä tarkistaa uudelleen silloin, kun käsittelemme yhteisijoitusyritystä käsittelevää direktiiviä muutaman kuukauden kuluttua. Lisäksi, kun ajatellaan tätä 0,3 prosentin etukäteisrahoitusta. Siinä varmasti tarvitaan vielä tarkistusta, kun ajatellaan tätä järjestelmän maksuosuuden kattamista. Tämä saattaa johtaa tiettyihin ongelmiin ja stressitilanteisiin. Sitten on pieni huolenaihe, joka liittyy siihen, että tämä otetaan tämä tarkistus, jossa puhutaan näistä huonoista neuvoista. Olen samaa mieltä tavoitteestanne tämä on hyvin monimutkainen toimintakenttä ja joskus annetaan ohjeita, jotka annetaan hyvin nopeasti ja ne saattavat johtaa tietyt toimijat vaikeuksiin, mutta myös tässä rahoitusmarkkinan direktiivissä on viitattu tähän asiaan ja tätä tavoitetta olisi hyvin vaikea toteuttaa käytännössä – ja se voisi myös johtaa siihen tilanteeseen, jossa on yhä enemmän tilanteita, joissa joudutaan maksamaan korvauksia petostapauksessa. Minun täytyy sanoa vilpittömästi, että tämä huonon neuvon käsite on sellainen kohta, jossa saattaa syntyä erimielisyyksiä eri maissa ja se saattaa johtaa siihen, että markkinat pirstoutuisivat tai hajoaisivat, joten meistä tämän ajatuksen sisällyttäminen on hieman haikea, mutta kaiken kaikkiaan muilta osin olemme tyytyväisiä työhön, jota olette tehnyt esittelijänä. Olen kiitollinen myös koordinaattoreiden työstä ja komissio on samaa mieltä tällaisesta kokonaisnäkemyksestä tämän mietinnön osalta. On kyse eurooppalaisesta ratkaisusta ja komissio pyrkii pitämään kiinni niistä viesteistä, jotka haluatte lähettää jäsenmaille, jotta ne voisivat mahdollisimman pian tulla mukaan ja mukauttaa toimiaan tähän lähestymistavaan. Me yritämme vielä vakuuttaa niitä maita, jotka eivät ole olleet tällä linjalla. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että meillä on uskottava e- ennakkorahoitusjärjestelmä ja että tämä järjestelmä on muutenkin aukoton ja lisää luottamusta rahoitusmarkkinoille. Kiitoksia arvoisa komissaari. Nyt jurivaliokunnan puolesta edustaja Bodu, yksi minuutti. Investor compensation schemes have... Kiitoksia. Järjestelmiä on parannettu standardin mukaisesti ja sanottakoon, että pääomamarkkinainvestointi investoijien ja äh, kaupallisten pankkien välillä ei voida saada muutoin tasapainoista lähestymistapaa aikaiseksi. Meidän täytyy löytää äh, tasapainoinen ratkaisumalli, joten ehkä olisi järkevää nostaa tätä kynnystä 100 000 euroon, koska se tai sitä ei kannattaisi ottaa käyttöön, koska se johtaisi byrokratian kasvuun. Mitä tulee tähän parlamentti tekemään päätöksen, toivottavasti se on meidän ehdottamamme ehdotuksen mukainen. Näin voimme varmistaa, että myöskin Romania ja Bulgarian liittymissopimuksessa olevat määräykset tulevat kunnioitettua. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Seuraava edustaja Gozes. Kaksi minuuttia. Kiitos rouva puhemies. Hyvä komissaarisen hyvät kollegat. Tämän tekstin tavoitteenahan on suojella yksityisen sijoittajia, kun on kyse väärinkäytöksistä, petollisesta toiminnasta tai yritysten maksukyvyttömyydestä. Tämä teksti on luotettu sen, että se vahvistaa luottamusta kriisin jälkeen, kun pikkusijoittajat, kuten komission se totesikin, varmasti kaikkien aavuttuvimmassa asemassa olevat olleet ja myös pahiten kärsineet kriisistä. Täytyy nyt tajuta, että tämä teksti tarjoaa viime kädessä korvausmahdollisuuden. Ei tarkoita, että se on vain pappilan hätävaraa korvausmuotona. Siksi me olemme valiokunnassa yksimielisesti hyväksyneetkin tämän mietinnön. Siinä halutaan yhdenmukaistaa ylimmällä tasolla ja nostaa tämä korvaustaso 100 000 euroon. Sitten jos ajatellaan puolestaan yhteisötysyritysten asemaa, niin oltiin sitä mieltä, ettei tarvittaisi toimenpiteitä sijoittajien suojelemiseksi, vaan että tämä on niin erityislaatuinen tuote, että tarvittaisiin ihan omat säätönsä niitä varten, kun ruvetaan IFMD direktiiviä uudelleen muokkaamaan. Siksi me olemme pyytäneetkin valiokunnasta, että komissionne selvittäisi tätä asiaa, mietittäisiin mitä hyötyä ja haittaa on siitä, että tähän otettaisiin mukaan myös yhteisijoitusyritykset, kun on kyse tästä korvausdirektiivistä yksityisten sijoittajien kohdalla. Nyt neuvoston harteilla on päästä yksimielisyyteen niin, että minkä me nyt ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymme, koska nyt on kyse myös lainsäädäntöpäätöslaumaesityksestä, esityksestä, saataisiin mahdollisimman nopeasti tekstiä, jota voidaan soveltaa. Tämä on yksityisten sijoittajien ja eurooppalaisten hyväksi, ja näin saadaan enemmän tuntua kuulumisesta Euroopan unionia, kun annotaan kaikille yhtäläistä suojaa. Thank you. Now on behalf... Kiitos. Seuraavana SDn puolesta edustaja Beres. Kaksi minuuttia. Merci, madame la... Kiitoksia, rouva puhemies. Herra komissaari, Tämä direktiivin tarkistus, joka koskee investoijien suojajärjestelmää ja korvausjärjestelmää, on nyt sellaisessa kontekstissa, jossa me olemme rahoituskriisissä ja meillä on mielessä vielä Madoff-skandaali, joka todellakin on jäänyt pienten sijoittajien mielen. Te viittasitte tähän direktiivin tarkistamiseen ja siihen, että tarvitaan tällaista vakuutusjärjestelmää. Tämä on meistä tärkeä ja meistä tämä 100 000 euron katto vähimmäiskorvaus on tärkeä raja ja miksi tällä hetkellä toimittaisiin jollakin muulla tavalla, koska nykyään nimenomaan haluamme, että turvallisissa olosuhteissa eurooppalaiset investoijat voisivat monipuolistaa toimintaa ja että Tällä tavalla voitaisiin investoida pitkällä aikavälillä tiettyjä todellakin tärkeitä tarpeita. Ja sitten viittasitte tähän huonoon mm, neuvonantoon ja nimenomaan tähän, ja viittasitte myös rahoitusmarkkinadirektiiviin. Sen osalta haluaisimmekin myös tiettyjä parannuksia, kun ajatellaan tätä hyödyllistä käsitettä, joka jo rahoitusmarkkinadirektiiviin sisällytettiin, niin me haluaisimme, että sitä myös laajennettaisiin muihin yhteyksiin. Se, mitä täällä on sanottu yhteissijoitusyrityksistä, on totta, ja kun ajatellaan sitä tilannetta, että ne ovat tällä hetkellä huonommassa tilanteessa, epäsuotuisammassa tilanteessa kuin muut investoijat, niin nämä mm, toimet merkitsisivät eurooppalaisille rahoitusmarkkinoille todella merkittäviä edistysaskeleita. Sitten lopuksi haluaisin, että otettaisiin huomioon myös paikallisyhteisöihin, miten tämä voi vaikuttaa niihin ja miten Euroopan parlamentti sitten huomenna äänestää. Se on mielenkiintoinen kysymys, kun ajatellaan tätä vakuutuskysymystä, miten se voisi olla tehokkaampi ja operatiivisempi ja hyödyllisempi, jotta näitä äh, varoja voitaisiin ex ante rahoittaa Toivomme, että tässä ei nyt epäonnistuta. Me haluamme ja annamme komissiolle vahvan tuen huomenna tässä. Ja komissio on näyttänyt siltä, että se ei ainakaan meidän mielestämme ole halunnut mennä riittävän nopeasti eteenpäin. Valitettava tosiasia on, että aikataulu on aika tiukka, joten voisitteko pidättäytyä puheajassa. Edustaja Gigold, Vihreiden puolesta puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Schmidt. Arvoisa kollega Schmidt, hyvät kollegat, oikein paljon kiitoksia erinomaisesta yhteistyöstä ja kiitoksia näistä esitetyistä kommenteista. Mitä tulee direktiivin korjaamiseen, niin se on todellakin tarpeen kuluttajan suojatason korottamiseksi. Lukuisia skandaaleja on nähty ja seurauksena siitä on syntynyt tämä uudistusteksti. Ja kiitokset komissiolle tästä vahvasta tekstistä. Se on aika haastava ja kunnianhimoinen, mutta pari asiaa, josta ei päästy yhteisymmärrykseen. Niin kuin itsekin sitten kollega Barnier, niin tämä huono neuvonta. Me sovimme alkuun että tämä pitäisi mainita tekstissä. Kyse ei ole määritelmästä tai rakenteesta, vaan siitä, että rahoitusmarkkinadirektiivissä tällaisetkin asiat mainitaan, mutta jos voidaan osoittaa, että huonoa neuvontaa on harjoitettu ja yritys on, on jo konkurssissa, niin silloin ei voida kompensoida sijoittajia, jotka ovat kärsineet tappioita. Tähän asti heillä ei ole ollut olemassa minkäänlaista suojaa. Tästäpä, tästäpä syystä komission edustajat ovat Ekonin kuulemistilaisuuksissa toimineet hyvin avoimesti ja toivoisikin, että komissio Barnier tarkistaisi oman negatiivisen kantansa. Mitä tulee yhteisijoitusyrityksiin, niin meidän täytyy käsitellä tätä asiaa uudemman kerran. On hienoa, että otatte tämän asian esille. Keskeisin kysymys on kuitenkin se, että tällä hetkellä neuvostosta löytyy sulkuvähemmistö ja Saksan liittotasavaltakin kuuluu tähän vähemmistöön, joten pohtikaapa sitä, että onko järkevää pitää tätä sulkuvähemmistöä yllä, sillä me tarvitsemme uudistuksia. Kansalaiset eivät kriisin jälkeen voi hyväksyä sitä, että kuluttajan suojataso on erittäin alhainen. Kiitoksia. Kiitoksia, näin pääsemme suoraan Catch the Eye-menettelyyn. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Kamala, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puhemies. Kiitoksia komission jäsenelle. Madoff usein sanotaan syyksi näille toimenpiteille, mutta jos oikein ajatellaan Madoff-juttua, niin siellä useaan otteeseen varoitettiin Yhdysvalloissa viranomaisen taholta. Siellä jo todettiin, ja tietoa oli käytettävissä, mutta sitä ei käytetty. Minä olen huolestunut tässä direktiivissä siitä, että tulee moraalista vaaraa rohkaise siihen, että ei sijoittajat enää ole varovaisia huolellisia, kun ne tietävät, että huonon järjestelmän vuoksikin tulee korvauksia. Siksi haluaisin kiittää kuitenkin kaikki muita ryhmiä siitä, että hyväksytty tarkistukseni läpinäkyvyydestä mielestäni on erittäin tärkeää, että sijoittajat näkevät myös sääntelyn hinnan ja kuinka paljon heiltä peritään korvausten vuoksi. Ja kun se, ehkä sitten joutuvat maksamaan sijoituksista enemmän kuin ajattelet. Vaan. Mutta tämä korvauksen korkea tasoa, taso huolestuttaa, jos ajatellaan pieniä maita, niin tämä sadan tuhannen yhdenmukaisettu taso huolestuttaa niitä. Se ei ole mikään suuri ongelma. Suurissa keskuksissa, Lontoossa, se on hyvä Lontoon mutta kilpailun kyky voi olla koetuksella pienissä maissa. Hyvä jatkaa keskustelua kolmikataneuvotteluissa. Kiitos. Seuraavana edustaja Möltser. Rouva puhemies, kiitoksia. Rahoitusmarkkinat ja siellä äh, kauppana olevat sijoituspalvelut ovat yhä monimutkikampia ja epäselvempiä. Se tietenkin koskettaa sekä pieniä kuluttajia että muitakin, niin kuin yhdysvaltain kriisi osoitti. Eurooppalaiset pankit tarjoavat tai sai, saivat ostaa tällaisia hyvin sekavia paketteja. Me tarvitsemme tietynlaista valvontaa välttääksemme lyhyeksi myyntiä, mutta me tarvitsemme myöskin kuluttajien suojaa korostavaa sijoitussuojaa. Erityisesti meidän täytyy lähteä liikkeelle kuluttajansuoja-aspektista katsottuna. Tämä esittelijän ehdotus komission tekstiin liittyen on erinomainen. Erityisesti niiden osalta, jotka investoivat rajat ylittävästi, niin hyötyvät tästä. Ja se tarkoittaa sitä, että he tarvitsevat oikeussuojaa ja myöskin ennakoitavuutta. Ja se tarkoittaa sitä, että tarvitsemme yhtenäisen suojatason. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana komission jäsen, olkaa hyvä. madame la présidente. Euh, Kiitos, rouva puhemies. Ensinnäkin herra Podu, no niin, ihan lyhykäisesti näkemykseni. Otin, otan esille nämä kysymykset, jotka herättävät mielenkiintoni. Herra Podu teki erotuksen, mitä on toisaalta talletussuoja verrattuna sijoitussuojaan mutta juuri totesinkin, että jos on riittävästi sijoitusta, minä olisin sen puolesta, että pannaan samalle viivalle nämä, kuten Rova Pereskin totesi. Herra Koses, toki me selvitämme tätä, että mukaan nyt myös yhteisijoitusyritykset. Tiedän, että parlamentti on tässä hiukkasen varauksellinen. Kuitenkin herra Koses vaikuttaa siltä, että tämä otettaisiin direktiivin soveltamisalan piiriin, ainakin mietittäisiin sitä. Me pyrimme tietenkin toinen toisiamme vakuuttelemaan tässä asiassa. Herra Gozes, totta kai jokaisen sijoittajan täytyy olla samassa asemassa kuin muutkin, tasavertaisessa asemassa. Vielä haluaisin korostaa tarvetta, tarvetta sijoittajalle hyvää suojaa, kuten täällä juuri äsken Ramotser totesi omalta puoleltaan. Rova Veres itsekin totesi, ja kun minä korostin tätä kokonaisvaltaista pakettia, johon tämä teksti kuuluu, emme ole vielä taipaleen päässä. Tiedän, että tässä tarvitaan lisää suojaa vielä. Jos ajatellaan tulevia tekstiä myös arvoperihaltijoiden kohdalla, niin siinäkin on myös hyvä miettiä, mitä seurauksia Madoffilla on ollut ja tehdään johtopäätökset siitä. Vielä yksi asia, joka minusta vaikuttaa tärkeältä, vaikka siellä on paljon kyllä tekniikkaakin. Ensinnäkin otettaisiin vakuutussopimukset tähän mukaan, se on hyvä kysymys. Mietitäänpä sitä ja katsotaan, mitä vaikeuksia tai teknisiä ongelmia siitä saattaa koitua. Ja kysymys, jota tarkkaan miettien liittyy myös ylivelkaantumiseen. Jotkut paikallisyhteisöt ovat siihen joutuneet. Tätäkin on syytä miettiä keskustelun kuluessa ja katsoa, miten sitä voidaan käsitellä. Ja lopuksi Rova Beres Gigolt otti esille kysymyksen huonosta neuvonnasta. Mielestäni ihan perusteltu sinällään. Minäkin haluaisin, että suojeltaisiin ihmisiä, mutta onko tämä juridisesti nyt oikea välinä kuitenkaan käsitellä tätä asiaa? Ehkä se on, kuuluu johonkin toisen yhteyteen teknisestikin ajatella, herra Gigold. Se edellyttää, että me määritämme yhdenmukaistetulla, johdonmukaisella tavalla se, mikä tämä huono neuvonta oikein olisi. Totta kai minä ymmärsin huolenne. Tästä on varmasti laaja yksimielisyys joka tapauksessa, ja me mietimme että täytyykö nämä tämänkin keskustelun pohjalta ja teidän kysymysten pohjalta. Kaikki on kirjattu, kiitos. Thank you very much, Commissioner. Paljon kiitoksia ja nyt puheenvuoron saa esittelijä. Olkaa hyvä. Kiitos rouva puhemies. Et ehkä huomannut aikaisemmin, mutta minä uskon vapaisiin markkinoihin ja ihmisten mahdollisuuksiin tehdä vapaita valintoja, mutta yhtä lailla, ja sanon tämän nyt selvästi, yhtä lailla minä uskon vakaasti siihen, että Kuluttaja on suojeltava. Ja tämä direktiivi on, on juuri siitä syystä niin tärkeä. Ja tästä syystä se on niin tärkeää. Niinpä ystäväiseni, ne jotka ovat kritisoineet minua muissa yhteyksissä, niin tässä ollaan kyllä ihan samassa veneessä. Jos ajatellaan tavallista sijoittajaa, niin hänen täytyy pystyä tietämään, että on jonkunlaista suojaa tarjolla, kun sijoituksia tekee. Se on äärimmäisen tärkeää tällä Euroopan tulevaisuutta. Niin minä näen asiani. Ja niin, että luotetaan sijoitusmarkkinoihin. Herra Barnier, te puhuitte myös yhteisijoitusyrityksistä ja sijoitusmuodoista 0,3. No siitä voidaan keskustella, kun mennään 100 000. Minä olen samaa mieltä tästä. Olen ihan samaa mieltä. Mutta yhtä lailla neuvosto on sitä mieltä, että olisi paljon alhaisempi rahoitusjärjestely. Ei oikein tiedetä, mihin tässä päädytään. Minä olen myös sitä mieltä, että on ihan kohtuullista, että yhteissijoitusyritykset tulevat mukaan, kun ajatellaan Mifidia tai usits viitosta, mutta ihan varmasti tästä päästään kyllä yksimielisyyteen. Sitten tämä huono neuvonta, minäkin toivon, että siihen löytyy ratkaisu. Se on kuitenkin minusta niin tärkeä juttu ihan tavallisille sijoittajille Euroopassa. Ja lopuksi, rova puhemies, kiitoksen sanat komission jäsenelle, herra Kausaselle, Beresille, Gosessille, Makamalille ja gigolille erittäin hyvästä yhteistyöstä. Ja toivottavasti saamme tämän päätöksen vielä syksyn aikana. Kiitoksia. Thank you. The debate is Kiitoksia. Keskustelu päättyy tähän ja huomenna kello 12 toimitetaan äänestys. Näin siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ai... Kyse on Carlos Coelion mietintö vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto. Ja sanottakoon, että ennen kuin keskustelu alkaa, niin tarkoituksena oli, että komission jäsen Malmström olisi ollut täällä läsnä, mutta ilmeisesti